Bostonien ajatuksissamme ovat Bostonin kansalaiset, uhrit ja uhrien perhe. Kiitoksia. Seuraavaksi esityslistalla on keskustelu Euroopan tulevaisuudesta. Täällä meillä on herra Jyrki Kataisen julkilausuma, Suomen pääministerin äh, julkilausuma. Toivotan teidät, äh, herra Katainen, sydämesti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Haluaisin äh, myöskin toivottaa tervetulleeksi monivuotisen kollegamme ja nykyisen Euroopan ministerin kollega Alexander Stubin hänelle tämä on kotipeli. Minä kysyin häneltä heti ensimmäiseksi, oliko hän kuntosalilla tänä aamuna, koska hän siellä yleensä aina aloitti päivänsä. Hän sanoi ei. Hän oli hotellin kuntosalilla. Hyvät naiset ja herrat, tässä keskustelussa ei ole menettelyilman puhujalistaa. Älkää edes yrittäkö saada puheenvuoroa valkoisilla korteilla, se ei ole mahdollista tässä keskustelussa. Olen myös iloinen siitä, että komission puheenjohtaja herra Jose Manuel Durao Barroso on paikalla. Ensinnäkin herra pääministerillä on nyt puheenvuoro. Jos haluatte taputtaa herra Barrosolle, niin voitte sen tehdä. Herra Weber ja taputti herra Kälähän myös, sehän on yllättävää. Herra Katainen, teillä on puheenvuoro. Mr. President, on... Puhemies, arvoisat jäsenet, kuten puhemies mainitsi, olemme saaneet todella ikäviä uutisia pommi iskusta, joka kohdistuu siviileihin, on kuolonuhreja ja on haavoittuneita. Ajatuksemme ovat uhrien ja heidän perheidensä luona. Me emme vielä sellainen täyttä kuvaa siitä, mitä on tapahtunut, joten on syytä odottaa, mitä Yhdysvaltain viranomaiset selvi, saavat selville. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että olipa mikä tahansa näiden räjähdysten takana, me eurooppalaiset olemme amerikkalaiset ystävimme rinnalla. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää puhemies Schulzia kutsusta puhua Euroopan parlamentille tänään. Tämä on hyvin erityinen kunnia minulle henkilökohtaisesti, koska olen ollut aktiivinen Eurooppa-asioissa koko aikuisikäni. Kiitos Euroopan integraation. Minä kuulun sukupolveen, jolla on ollut enemmän mahdollisuuksia kuin edeltävillä sukupolvilla. Esimerkiksi minulla oli mahdollisuus suorittaa osaopinnoistani University of Leicesterissä yhdessä kuningaskunnassa. Erasmus-opiskelijana minä olin siellä vuoden opiskelemassa Eurooppa-asioita. Tuo kokemus avasi silmäni sille, miten tärkeä Euroopan integraatio on. Erasmus vuoteni osui suuren optimismin aikaan. Suomi oli liittynyt Euroopan unioniin. ja toimeenpanoa kiihdytettiin, valmistauduttiin seuraavaan laajentumiseen, joka yhdisti Eurooppaa ja tätä valmistuna oltiin tekemässä tuolloin. Herra puhemies, tänään me elämme vaikeampia ja haastavimpia aikoja. Me olemme keskellä tärkeää keskustelua Euroopan tulevaisuudesta. Siksi olen kiitollinen tilaisuudesta käydä keskustelua teidän kanssanne. Minä tulin tänne en vain puhuakseni, vaan myös kuunnellakseni teitä. Keskustelu Euroopan integraatiosta on sellainen, että sitä varjostavat talouskriisit. Ihmiset ovat huolissaan työpaikoistaan, eläkkeistään, lastensa tulevaisuudesta. Aivan liian monet nuoret ovat työttömiä ja siksi on helppo ymmärtää, miksi ihmiset ovat huolestuneita, jopa vihaisia. Yleinen mielipide monin osin Eurooppaa on pessimistinen. Tästä on syytä, tämä, tässä on syytä olla rehellinen. Henkilökohtaisesti minä ymmärrän tämän, mutta se myös huolestuttaa minua syvästi. Me kaikki olemme joutuneet tekemään vaikeita valintoja rahoituskriisin aikana. Johdun, tästä on ollut seurauksena myös se, että nationalismi ja populismi ovat nousseet esille. Tuskalliset päätökset ovat myöskin vieneet pohjaa pois ihmisten luottamukselta Eurooppa-hankkeeseen. Minä pelkään, että me käännymme sisäänpäin, kun pitäisi avautua. Me epäilemme toistemme motiiveja silloin, kun pitäisi olla yhdessä. Ja että me sallimme, että äärimmäiset mielipiteet johtavat eurooppalaisessa keskustelua, kun pitäisi luotettu, uskottava käytännöllinen tapa eteenpäin. Poliittisen johtajien täytyy pystyä vastaamaan ihmisten huolenaiheisiin pelkoihin. Meidän pitäisi myöskään sallia, että eurooppalaisessa keskustelua hallitsevat nämä spektrin ääripäät. Kaikki haluavat syyttää Euroopan unionia kaikista ongelmista. Meidän täytyy sanoa, että meidän on luotava Jotkut sanovat, että täytyy saada aikaan Yhdist- Euroopan yhdistyneet valtiot, Yhdysvallat nyt ja tässä ilman, että otetaan esille kysymyksiä liittyvät demokraattiseen peruste legitimiteettiin. Jotkut haluavat nostaa esille jakoa e-, etelän ja pohjoisen välille, mutta jos me olemme hajautuneita, me emme pysty rakentamaan Eurooppaa yhdessä. Me emme voi tehdä tätä. Meillä oli varaa siihen. Meidän, meidän on tehtävä vaikeita päätöksiä, mutta meidän on pysyttävä yhtenäisinä. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, on meidän tehtävämme poliittisina johtajina esitellä uskottavia ratkaisuja Euroopan poliittisiin haasteisiin. Meidän pystyä, täytyy selittää ihmisille, miksi syvempää pragmaattista integraatiota voidaan pitää oikeana tienä eteenpäin. Meidän on saatava ihmiset luottamaan eurooppalaiseen hankkeeseen. Meidän on varmistettava, että Euroopan integraatio on reilua ja oikeudenmukaista. Tämä ei ole helppo tehtävä. Mutta me voimme päästä pitkälle, jos me teemme työtä eurooppalaisen integraation parissa, josta kaikki hyötyvät. Toisin sanoen, me tarvitsemme reilua integraatiota. Minä ymmärrän, että ihmiset erinäisissä jäsenvaltioissa, eri henkilökohtaisissa tilanteissa eivät ole sitä mieltä, että heidän elämänsä on kovin reilua tällä hetkellä. Mutta voiko Eurooppa olla reilumpi tulevaisuudessa? Minusta se voi olla. Minulle reilu integraatio merkitsee sitä, että Euroopan unioni edelleenkin perustuu yhteisille arvoille ja säännöille, joita todella kunnioitetaan niin, että kaikki kunnioittavat niitä kaikkina aikoina. Reilu integraatio merkitsee sitä, että kun jäsenvaltiot yhä tulevat lähemmäksi toisiaan integraation kanssa, ne pitävät myöskin oman talonsa kunnossa. Meidän pitäisi pystyä luottamaan toisiimme, mutta me emme voi ulkoistaa kaikkea vastuuta muille. Ja tärkeintä on se, että reilu integraatio merkitsee myös sitä, että Euroopan unioni toimii sellaisella tavalla, että ihmiset ovat tukea sitä ja jonka omakseen. Kysymys on demokraattista legitimiteetistä, vastuullisuudesta ja omistajuudesta. Kuten huomaatte, minä en puhu nyt mitään maailmoja järisyttäviä. Minä pyydän vain, että me teemme päätökset yhteisten sääntöjen pohjalta ja sitten noudatamme niitä että pyrimme löytämään yhteisiä ratkaisuja silloin, kun niitä tarvitaan, ja teemme kotitettävämme niin, että jokainen jäsenvaltio voi luottaa muihin. Sallikaa minun sanoa tämä selvästi. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja me tarvitsemme enemmän kansallista vastuullisuutta. Me emme voi saada toista ilman toista. Herra puhemies, sallikaa minun nyt selittää, miten näen käytännössä reilun integraation. Otan esille kolme asiaa ja katson niitä reilun integraation kannalta. Ensinnäkin, meidän pitää kunnioittaa yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja sääntöjä, jotka olemme hyväksyneet yhdessä. Euroopan integraatio on paljon enemmän kuin vapaakauppa-alue. Kysymys on yhteisöstä, jolla on yhteiset arvot. Meidän pitää puolustaa eurooppalaisia arvoja silloinkin, kun niitä haastetaan kyseenalaisiksi sisältä. Jos me emme onnistu tässä, me viemme pohjaa unionin uskottavuudelle tai pelkästään maailman silmissä, vaan omien kansalaistemme silmissä. Jos me emme piittaa korruptiosta, emmekä oikeusvaltion periaatteen rikkomuksista, tai jos meidän ei onnistu estää veronkiertoa ja suuntaa varojen, verojen siirtämistä veroparatiiseihin. Me pohjaa pois siltä, että rakennetaan parempaa Eurooppaa. Me olemme arvounioni, jolla me, me päättäneet, että integraatio perustuu demokratiaan. Me olemme päättäneet korvata oikeusvaltiolla voimankäytön. Me tiedämme kaikki, että demokratia, demokratia murtuu, jos emme noudattaa yhteisösääntöä. Euroopan puitteissa pitää noudattaa yhteisöllistä menetelmää. Tämän päivän paradoksi on se, että voimakkaat säännöt ja voimakkaat Euroopan instituutiot aika ajoin nähdään uhkana jäsenvaltioille, kun itse asiassa päinvastainen on totta. Oikeusvaltio ja yhteiset instituutiot suojelevat jäsenvaltioita, ennen kaikkea pienempiä jäsenvaltioita. Toiseksi, meidän täytyy löytää oikea tasapaino solidaarisuuden ja vastuullisuuden välillä. Euroopan unioni on yhteisö, joka perustuu solidaarisuuteen. Solidaarisuus on yksi sen olennaisimpia piirteitä. Suomi haluaa kantaa oman osansa. Meidän osamme Euroopan unionin budjetista tulee kasvamaan. Me hyväksymme sen elementtinä Euroopan solidaarisuudessa. Suomi myös kantaa vastuunsa tukea maita, jotka tarvitsevat rahoitusapua. Me teemme tämän kriisin hallinnan välineiden kautta suurilla lainoilla, mutta solidaarisuuden täytyy kulkea käsikädessä jäsenvaltion oman vastuun kanssa. Meidän kaikkien täytyy tehdä kotitehtävämme. Meidän kaikkien täytyy tehdä vaikeita päätöksiä silloin, kun niitä tarvitaan. Euroopan pitäisi auttaa silloin, kun apua tarvitaan, mutta jokaisen jäsenvaltion täytyy kantaa viime kädessä vastuu omien oman rahoituksensa kunnossapidosta. Ne, jotka päättävät varojen käytöstä, täytyy myöskin koota varat. Kansalliset hallitukset ja parlamentit viime kädessä ovat vastuussa kansallisista uudistuksista. Kolmanneksi, jotta Euroopassa saadaan voimakkaampi, tarvitaan syvempää integraatiota. Minun hallitukseni tukee syvempää integraatiota silloin, kun se on reilua kaikkia jäsenvaltioita kohtaan ja sitä on hyötyä koko unionille. Suurin haasteemme on luoda uusia työpaikkoja. Liian monet eurooppalaiset, ennen kaikkea nuoret, ovat vailla työtä tänään. Työttömyys on ongelma koko yhteiskunnalle, mutta ennen kaikkea se koskettaa niitä yksilöitä, jotka joutuvat kamppailemaan saadakseen rahansa riittämään. Viime viikolla kävin Lissabonissa, jossa minulla oli mahdollisuus keskustella yliopiston opiskelijoiden kanssa. Olin vaikuttunut heidän lahjakkuudestaan, energiastaan, mutta keskustelu paljasti myös, miten huolissaan he olivat tulevaisuudesta. Minä tiedän, miltä heistä tuntuu. Minä muistan Suomen oman rahoituskriisin aivan liian hyvin. 90-luvun alkupuolella 20 prosenttia suomalaisista oli työttömiä. Suomi oli maksukyvyttömyyden laidalla. Yli 10 prosenttia BKTstä katosi vain muutamassa vuodessa. Tuona aikana minä olin itse yliopisto-opiskelija. Minä muistan, miten ajattelin, että en koskaan saisi työpaikkaa tai omaa asuntoa. Me emme halunneet päättää opintoja, koska oli turvallisempaa pysytellä yliopistossa. Mutta kun nyt ajattelen noita harmaita vuosia, jopa kuvat, jotka mielessä nousevat esiin, ovat mustavalkoisia. Suomi onnistuu selviytymään kriisistä, mutta monella tavoin me edelleenkin maksamme siitä sosiaalista hintaa. Joten, hyvät naiset herrat, meidän on tehtävä työpaikoista meidän tärkein eurooppalainen prioriteettimme. Me kaikki tiedämme, ettei ole mitään oikotietä uusien työpaikkojen luomiseen kestävällä tavalla. Jos tällainen olisi, sitä varmasti olisi jo käytetty. Minä tuen täysin ehdotuksia osoittaa 6 miljardia euroa EUn budjetista nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Ja olen tyytyväinen siihen, että Eurooppa-neuvosto tukee nuorisotakuu-konseptia on olennaista, että me pidämme nuorison mukana. Tärkeintä on, että me pystymme vastaamaan maailmanlaajuiseen kilpailuun. Euroopan täytyy tulla kilpailukykyisemmäksi niin, että yritykset tekevät uusia investointeja ja luovat uusia työpaikkoja täällä. Euroopan täytyy jälleen päästä hyvään parempaan asemaan uuden teknologian ja työpaik- teollisuuden alalla. Euroopan tulevaisuuden avain, avain on siinä, että ollaan uudistuvia ja ollaan avoimia. menetyy työskennellä markkinoiden kanssa niitä vastaan. Herra puhemies, me olemme ottaneet vaikuttavia askelia siinä, miten olemme uudistaneet Euroopan unionin taloudellista hallintaa. Me haluan kiittää tätä parlamenttia tärkeästä roolista, joka sillä on ollut keskeisen lainsäädännön hyväksymisessä, kuten esimerkiksi Sexpack ja Bank. Sääntöjen toimeenpano tulee vaatimaan aikaa join vaikeita ja tuskallisia kansallisia uudistuksia. Rakenneelliset uudistukset eivät kanna hedelmää yhdessä yössä, mutta uudistukset ovat tehokkain ja kestävin talouden kimmoke pitkällä tähtäyksellä. Jos me kaikki noudatamme uusia sääntöjä, talouksistamme tulee voimakkaampia. Tämä ei ole pelkästään talouden teoriaa, tämä on pelkästään talonpoikasjärkeä. Herra puhemies, sisämarkkinat ja sisäinen vapaakaupan edistäminen ovat euroopan integraation ruisleipää. tässä me olemme päässeet pitkälle mutta emme riittävän pitkälle. tavarat liikkuvat euroopassa hyvin mutta palvelut eivät. siksi palveludirektiivin toimeenpanoa on välttämätöntä tehostaa. digitaaliset sisämarkkinat tarjoavat valtavan mahdollisuuden luoda uutta työtä ja kasvua. komissio arvioi että eu n talous kasvaisi tällä toimenpiteellä viisisataa miljardilla eurolla vuoteen kaksituhatta kaksikymmentä olisi siis sulahulluutta jättää potentiaali käyttämättä. sähköinen kauppa ja digitaaliset sisällöt tarvitsevat kiireesti toimivat sisämarkkinat. niiden rakentaminen on jo alkanut osin euroopan parlamentin ansiosta mutta työ etenee liian hitaasti. tarvitsemme uutta älykästä sääntelyä joka raivaa kaupan esteitä ja tukee digitaalisen talouden dynaamisuutta. arvoisa puhemies meillä on velvollisuus vapauttaa se valtava potentiaali, joka ulkomaankaupassamme on, jotta voimme luoda työpaikkoja. Euroopan komissio on arvioinut, että kunnianhimoisen suunnitelman toteuttaminen loisi kaksi miljoonaa työpaikkaa Eurooppaan. Meidän täytyy avata markkinat ja antaa eurooppalaisille yrityksille – mahdollisuuksia, joita ne tarvitsevat. Eurooppalaisilla on taitoa ja luovuutta, jota vaaditaan, jota saadaan aikaan edistystä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Meidän täytyy luottaa itseemme. Jos me ajaudumme protektionismiin ja luomme esteitä, eristämme itsemme siltä, mitä maailmantaloudessa tapahtuu. Maailman vapaan kaupan ja investointia koskevan neuvottelujen käynnistäminen Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa ovat parhaat, parhaat uutiset meidän maillemme. Meidän täytyy pitää vauhtia yllä, eikä meidän pidä puuttua yksityiskohtiin. On olennaisen tärkeää, että vahvistamme talous- ja rahaliittoa. Meidän prioriteettimme täytyy olla se, että saadaan pankkiunioni aikaan. Minulle pankkiunioni on hyvä esimerkki reilusta integraatiosta. Kysymys on siitä, että tartutaan häikäilemättömään riskien ottamiseen ja soillaan veromaksajia siitä, että ovat pelastamaan liian suuria ja alipääomitettuja pankkeja. Vielä lopuksi kolme pistettä, kolme asiaa siitä, jotka liittyvät siitä, miten Euroopassa saadaan voimakkaammin tulevaisuutta varten. Me tarvitsemme ensinnäkin todella integroidut Euroopan energiamarkkinat. Energia on ekonomian, talouden elinkysymys. Maailmallinen kilpailu energialalla on tulossa voimakkaammaksi. Euroopan täytyy saada asiansa järjestykseen ja ottaa vakavasti sisäiset energiamarkkinat. Meidän täytyy myöskin siirtyä pois tuista, jotka vääristävät markkinoita. Meidän tarvitsemme enemmän investointeja energiainfrastruktuuriin. Jotta me saamme vietyä investointeja eteenpäin vähäpäästöisissä vaihtoehtoissa, meidän, meidän täytyy myöskin saada aikaan luottamusta päästökauppajärjestelmään. Tästä te olette puhuneet eilen illalla. Toiseksi, me tarvitsemme konkreettisia askelia Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alueella. Euroopan täytyy ottaa enemmän vastuuta turvallisuudestaan. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy oppia harjoittamaan läheisempää yhteistyötä. Me tarvitsemme läheisempää yhteistyötä vastataksemme turvallisuushaasteisiin, selvitäksemme rahoituksista, äh, rajoituksista ja antaaksemme turvallisuus- ja puolustusteollisuudellemme laajemmat kotimarkkinat kasvaa. Minä odotan mielenkiinnolla joulukuun keskustelua tästä asiasta Eurooppa-neuvostossa. Ja kolmanneksi meidän täytyy pitää laajentuminen edelleenkin esillä. Euroopan unionin täytyy pysyä avoimena kelvollisille ehdokkaille. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, seuraavat Euroopan parlamentin vaalit pidetään vuoden sisällä. Nuo vaalit ovat erityisen tärkeät. Niissä tulee koe demokraattiselle legitimiteetille, joka Euroopan unionilla on. Vaalien tulos tulee osoittamaan, mikä on yhteisen eurooppalaisen hankkeemme suunta. Euroopan integraatio ei koskaan ollut yhtä haastettuna kuin nyt. Meillä on paljon puolustettavaa ja meidän pitäisi tehdä se ylpeänä. Euroopan integraatio on osoittanut, että se saa aikaan rauhaa, vakautta ja hyvinvointia Euroopan kansalaisille sellaisessa määrässä kuin ei ole koskaan ennen nähty tämän maailman historiassa. Ja tätä täytyy edelleen tehdä. Euroopan unioni tulee tästä kriisistä nousemaan voimakkaampana. Siihen menee aikaa ja tie ei tule olemaan helppo. Meidän täytyy keskittyä energiaan, siihen mikä keskittää, mikä yhdistää meitä, ei siihen mikä erottaa meitä. Meidän pitää saada aikaan keskinäistä luottamusta, koska yhdessä olemme voimakkaampia kuin kukaan meistä olisi yksin. Ja meidän pitää keskittyä siihen, että vahvistamme Euroopan integraation reiluutta. Reilu integraatio on paras tapa rakentaa voimakas Eurooppa ja saavuttaa jälleen ihmisten luottamus eurooppalaiseen hankkeeseen. Kiitos. Paljon kiitoksia, pääministeri Katainen. Nyt seuraavaksi komission nimissä komission puheenjohtaja Barroso. President. Puhemies, hyvä pääministeri, hyvät jäsenet. Ennen kuin aloitan, haluaisin komission eh, nimissä eh, osoittaa sympatiaa eh, niille uureille ja niiden uureiden perheille, jotka ovat kärsineet näissä pommiräjähdyksissä Bostonissa. Olemme solidaarisia amerikkalaisten ystäviemme kanssa tänä surullisena päivänä. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri, hyvät jäsenet. Minulle on ilo sanoa täällä muutama sana, kun Suomen pääministeri eh, herra Katainen keskustelee eh, Euroopan tulevaisuudesta Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin kiittää Suomen pääministeriä hänen henkilökohtaisesta panoksestaan Eurooppa-hankkeeseen. Jyrki Katainen on osoittanut todellista sitoumusta demokratian, avoimuuden ja vuoropuhelun vahvistamiseksi Euroopan unionissa. Lyhyesti sanottuna Suomen pääministeri ja hänen edustamansa maa edustavat Euroopan unioni, joka on ensisijaisesti arvojen yhteisö. Tästä menenkin ensimmäisen kohtaan, jonka halusin tänä aamuna Äh, esittää. Se on se tapa, jolla Suomi edustaa perustavanlaista konseptia äh, unionin ytimessä, nimittäin oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoisia oikeuksia äh, riippumatta maan koosta, historiasta, kulttuurista, taloudellisesta painoarvosta. Meidän unionimme on yhteisten arvojen ja etujen unioni. Se on unioni, joka osoittaa samanarvoista kunnioitusta jokaiselle jäsenvaltiolle ja kuulee jokaisen jäsenvaltion ääntä. Suomi on osoittanut, ettei koko itsessään, maan koko itsessään vie Euroopan unionia eteenpäin. Se on ajatusten vahvuus ja sitoumus viedä näitä ajatuksia eteenpäin digitaalista agendasta yhtenäismarkkinoihin, oikeus- ja sisäasioihin. Suomi on eturintamassa Euroopan politiikan muokkaamisessa. Nyt haluaisin puhua oikeusvaltioperiaatteesta ja reiluudesta, oikeudenmukaisuudesta. Pääministeri aivan oikein painottaa näitä asioita, kuten komissiokin erityisesti aikana, jolla uudistukset ovat taakkana tai painolastina yhteiskunnallemme. Meidän ehdotuksemme veronkierron ja veropetoksen ehkäisemiseksi, joka aiheuttavat yksi miljardia tappioita Euroopalle joka vuosi. Siis Eurooppa menettää joka vuosi verotuloja yhtä paljon kuin yhdet monivuotiset rahoitusnäkymät. Kyseessä on triljoona euroa. Nyt meidän täytyy hyvät ehdotukset toteuttaa ja siksi pyytäisin, että jäsenvaltiot pian hyväksyvät säästöveroihin liittyvät sopimukset myöskin esimerkiksi Sveitsin kanssa ja arvonlisäveropetosten torjumiseksi. Ja ensi viikkoina aiomme ryhtyä toimiin, jotka liittyvät veroparatiiseihin ja aggressiiviseen verosuunnitteluun. Kiitän Suomea sen tuesta ja myöskin sen aloitteesti isännöidä yhteistä seminaaria tämän kuun lopussa. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri, hyvät jäsenet puheessa kilpailukyvystä, jonka pidin Dublinissa, korostin Suomen kantaa johtavana jäsenvaltiona maailman kilpailuindeksissä Suomi on kolmas maailmassa. Nyt kun yritämme nousta tämänhetkisestä kriisistä ja parantaa Euroopan pitkän tähtäimen kilpailua, on tärkeää, että katsomme Suomea äh, kohti ja opimme Suomen kokemuksista. Nämä ovat äh, kovia kokemuksia. Äh, kotimaisen pankkikriisinsä jälkeen 90-luvulla Suomi teki hyvin suuria rakennemuutoksia taloutensa muokkaamiseksi, kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja sosiaalisen markkinatalouden ähm, tukemiseksi. Tämä on prosessi, jota monet jäsenvaltiot nyt toteuttavat ja Suomi on tukenut sitä ja osoittanut solidaarisuutta näille maille. Suomi on myös tärkeä pankkiunionin luomisessa. Kyproksen tapahtumat osoittavat, kuinka tärkeää tämä on ja kuinka kiireellistä on toteuttaa tämä. Olen iloinen siitä, että trilogien jälkeen meillä on nyt sopimus yhteistä valvontamekanismista ja komissio aikoo tehdä ehdotuksen yhteisestä ratkaisumenetelmästä kesäkuussa. Tärkeintä on kuitenkin se, että tätä ei pitäisi nähdä vain ainutkertaisena hankkeena. Tämä on päivittäistä työtä. Me tarvitsemme jatkuvaa työtä tämän asian parissa, kuten Suomi on huomannut ja kuinka se osoittaa toimiensa kautta. Hyvä puhemies, Suomi on vuoropuhelussa eurooppalaisten kumppanien kanssa, esittelee ajatuksiaan, keskustelee huolenaiheesta aktiivisena mm, eh, ja sitoutuneena unionin jäsenenä. Haluaisin kiittää pääministeriä hänen roolistaan eh, tässä ja hänen läheistä yhteistyöstään ja ystävyydestään. Haluaisin kiittää Suomesta sen sitoutumisesta unioniimme. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitoksia, herra Barroso. Ja nyt EPP-ryhmän puolesta sen puheenjohtaja Josef Dol. Puhemies, komission puheenjohtaja, arvoisa pääministeri, voin yhtyä edeltävien puhujien sulvalitteluihin Bostonin uhreille ja heidän omaisilleen. Me haluamme taistella tällaista terrorismia vastaan. Aivan niin kuin totesitte, syitä ei vielä tiedetä, mutta oli miten oli. Ei ole normaalia, että yhteiskunnassa vallitsee vapaus. Sitten viattomat, jotka olivat vain urheilemassa, saavat surmansa tällaisessa tapahtumassa. Erityisesti vapauden näkökulmasta tätä ei voida hyväksyä. Täytyy ta- taistella tällaista terrorismia vastaan kaikin keinoin. Kuuntelin, arvoisa pääministeri, suurella mielenkiinnolla puheenvuoronne. Ei varmaankaan yllätä teitä, että voin yhtyä moneen näkemykseenne. Haluaisin kuitenkin jakaa teidän kanssanne tiettyjä näkemyksiä ja esittää muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin Euroopan suunta. Eurooppa on muutakin kuin hanke, taloudellinen integraatiohanke. Eurooppa on yhteisiä arvoja. Muistutitte tästä aivan oikein. Tällä hetkellä tilanne olisi pahempi ilman Eurooppaa. Usein toistan, että kun vain katsahtaa Islantia, joka joutui konkurssiin, en tässä edes viittaa Espanjan, Irlannin ja Kreikan ongelmiin, mutta missä me olisimme ilman Eurooppaa? Meidän täytyy taistella ääriliikkeitä vastaan. Paras tapa on puhua suoraan, olla vastuullinen, mutta olla myös solidaarinen. Tarvitaan myös enemmän eurooppalaista integraatiota. Ei tätä pidä pelätä sanona, va, sanoa vaikeina kriisin aikoina, jolloin kaikki pyrkivät kääntymään sisäänpäin. Ensinnäkin täytyy muistaa sosiaalinen ja veroharmonisaatio. Ei tämä ole mikään ruma kirosana kyllä se tuo myös etuja. Harmonisointi on myös voimamme keskinäistämistä, yhteisen käyttöönottamista. Kun ajatellaan eläköitymisikää, sosiaalimenoja ja niin edelleen, meidän on tehtävä työtämme samalta perustalta. Yhteismarkkinat ovat tuoneet lukuisia etuja, mutta kansallisvaltioiden erojen takia edelleenkin meillä on epätoivottavia vaikutuksia. Ja varmasti tiedän, mistä puhun yritysjohtajana kun Reinin toisella puolella kilpailu vääristyy. Kun ajatellaan 60 miljoonan liikevaihtoa yrityksessä, niin 1 miljoona 200 000 on eroa sitten sosiaalimaksuissa, jos toimisimme keelissä. Tarvitaan siis sosiaalialan ja veroalan harmonisointia. Muutoin yritysten on pakko lähteä sitten, taikka sitten ne pistävät ovensa kiinni. Tietyt kansalaiset ovat menettäneet työpaikkansa, tietyt yritykset ovat kadonneet toiminnasta. Hyvät kollegat, ongelmana on se, että jäsenvaltiot omassa nurkassaan ovat vastuussa tästä problematiikasta. Tarvitaan siis lisää Eurooppaa. Olen, arvoisa pääministeri, samaa mieltä siitä, että tarvitaan reilua Eurooppaa. Euroopassa on työttömyyttä, mutta on Euroopassa myös työpaikkoja. Ongelmana on se, että ne eivät ole samassa paikassa, tämä työttömyys ja työpaikat. Miksi ei olisi eurooppalaisia työttömyysratkaisuja? Tällä hetkellä tämä ei kuulu Euroopan toimivaltaan. Ja sen, miksi emme sitten käyttäisi kokonaisnäkemystä, joka saamme Euroopan kautta? Ja sitten koulutus, tutkimusalalla taikka kohesiopolitiikan alalla meillä on toimintamahdollisuuksia, joilla saamme työntekijöiden liikkuvuutta edistetyksi. Jos me emme tee Euroopan tason tutkimusta, Jose Manuel, ei ole järkeä antaa maakohtaisia etu, etuja, tukia tutkimukselle, joka ei ole Euroopan laajuista. Kyllä tähänkin suuntaan on oltava rohkea ja edetä. Sitten työmarkkinat. Kun taistelemme nuorisotyöttömyyttä vastaan, niin tässähän me tuimme nuorisotakuuta ja olemme tyytyväisiä, että teidän hallituksenne on myös yhtynyt tähän, mutta pitää mennä pidemmälle. Pääministeri, parlamentin enemmistö, aivan niin kuin tekin, kannattaa vahvaa Eurooppaa, vahvoja äh, talouksia, vahvoja äh, jäsenvaltioita niin, että sääntöjä kunnioitetaan. Vaaditaan avoimuutta, budjettien oltava tasapainoisia ja vajeiden alijäämiä täytyy vähentää. Emme me voi enää elää yli varojemme. Tämäkin täytyy sanoa rehellisesti. Äh, luottamus näin saadaan palautetuksi investointien näkökulmasta, mutta riittääkö se? Kriisimaissa korkotaso on sellainen, että yritysjohtajat, vaikkakin hänellä on hyvä hanke, niin ei voi rahoittaa hankettaan. Olin Kreikassa, yritysjohtaja siellä, jolla oli oma hanke, totesi, että voinko minä investoida, kun korkotaso on 10-12 prosenttia. Sanoin, että ei, ei sellaisella tasolla voi investoida tällaisessa taloustilanteessa, jos korkotaso on 10-12 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisessä maassa ei työpaikkoja voida luoda. Tämä on todellinen ongelma, johon, jota me, jonka, jota vastaan on taisteltava. Jotta voitamme tämän nuorisotyöttömyys- ja työttömyysongelman, niin on löydettävä jotakin pääministeri, jotakin ratkaisuja. Kenties nyt tässä järkytä joitakin, mutta eikö nyt olisi jo aika pohtia sitä, että vastuullisesti keskenestettäisiin yhteisvastuullistettaisiin yhteinen velka, jotta investoijien korkotaso olisi sama eri maissa. En puhu tässä yhtenäistämisestä, samanlaistamisesta. Esitän teille kysymyksen, pääministeri. Onko teillä jokin toinen korjauskonsti tähän tilanteeseen? Näin olisi mahdollista alentaa velkakuluja, korko, korkokuluja yrittäjien tasolla, yrittäjien tasolla, jotka luovat työpaikkoja. Ja näin sitten voitaisiin käyttää varoja investointeihin. Totta kai tällainen osittainen yhteisvastuullistaminen eh, vaatii parempaa hallintoa niin, että ymmärretään, mitä vastuita tähän liittyy täytäntööntyy, jotta ei synny vääristäviä eh, tukiaisia eikä yksikään jäsenvaltio joudu maksamaan toista. Kaikki joutuvat vastaamaan maksukykyisyydestään. Tämä johtaa eurooppalaiseen konvergenssiin. Meidän on oltava johdonmukaisuutta, integraatiota entistä enemmän. Pääministeri, te nostitte esille Euroopan edun. Minä olen intohimoinen tällä alalla. Minä ajattelen työpaikkoja en usein ylitä puheaikaani tällä tavalla puhemies, te tiedätte sen, mutta tämä on tärkeä aihe. Meidän historiamme on kyseessä. Se on osoittanut, että mitä enemmän teemme yhteistyötä, niin sitä parempaa on integraatio ja sitä paremmin voi mantereemme ja sitä paremmin Eurooppa voi suojella meitä. Kiitos. Hyvä kollega Dool. Tehän saitte suosionosoituksia jopa tuolla ähm, lehtereillä, mutta hyvät naiset ja herrat, minun on äh, valitettavasti muistuttava teitä siitä, että meidän työjärjestyksemme mukaisesti ette saa lehtereillä ilmaista poliittista mielipidettänne. Se on jäsenten etuoikeus voin kyllä ymmärtää, miksi osoititte suosiotanne siellä. Se minun on sanottava. Nyt sitten sosiaalisten ja demokraattiryhmän puolesta sen puheenjohtaja kollega Svoboda. Puhemies, minäkin haluaisin aluksi korostaa sitä, mitä puhemies sanoi Bostonista, että meidän tuemme täyttä myötätuntoa uhrien, uhria ja uhrien omaisia kohtaan. Herra puhemies, puheenjohtaja mistä te puhuitte reilusta integraatiossa, oli teidän puheenne otsikko. Voin olla yhtä mieltä ehkä kaikista yksityiskohdista, mutta palaamme vielä siihen. Mutta kysymys on siitä, mistä, minkä puolesta pitää taistella. Mikä on tilanne Euroopassa tänään? Työttömyys, sosiaalinen poliittinen tilanne. Te puhuitte myös sen, että monet kansalaiset Euroopassa eivät pidä hyvänä eurooppalaista politiikkaa ja ovat yhä enemmän Eurooppaa vastaan, mikä on vaara. Ei siis pelkästään sitä, että vastaan tiettyjä politiikkoja. On otettava vakavasti, ilman että siirrytään populismiin. Mutta meidän pitää olla myös reiluja kansalaisia kohtaan. Te puhuitte Suomen tilanteesta joitakin vuosia sitten. Suomi ei vielä kuulunut eurovyöhykkeeseen, ei ollut edes eurovyöhykettä, mutta tilanne on toinen. Onko eurovyöhykkeessä vai ei? Se Latvian tapaus, josta on puhuttu usean otteeseen, se ei ollut tapaus, joka, koski, joka tapahtui eurovyöhykkeelle, joten eurovyöhykkeen tilanne on toisenlainen. Meillä pitää olla erilaista solidaarisuutta, enemmän eurooppalaisia ratkaisuja. Me olemme lamassa, lamatilanteessa, ja lamaa jopa edistää Euroopan unionin politiikka valitettavasti. Miten me voimme vakuuttaa kansalaiset siitä, että uudistetaan työmarkkinoita, kun pääviesti Euroopasta on, että pitäisi vähentää sosiaalikustannuksia, jopa ratkaisevan tärkeitä kustannuksia, jotka koskevat koulutusta. Portugalin kansalaisten osalta te puhuitte siitä, että olette tietoisia, mutta kysyttekö kansalaisilta, mitä ne ajattelevat Troikasta, Euroopan unionin politiikasta omassa maassaan, Troikasta, joka sopi paketista, josta Portugalin perustuslakituomioistuin päätti, että se oli perustuslain vastainen. Tämä on tilanne Euroopassa tänään. Meidän täytyy muuttaa politiikkaa. Olette oikeassa Reilu integraatio merkitsee myös sitä, että on yhteistyötä pohjoisen ja etelän välillä. Minä olen Suomessa usean otteeseen ja olen aina pyrkinyt eh, käydä instituutioissa, uusissa yrityksissä tekniikan alalla. Suomella on paljon näytettävää. Kysymys ei ole pelkästään makrotaloudesta, vaan kysymys on myöskin mikrotalouden kehityksestä. Miksi me emme hyödytä enemmän tällaisia, hyödynnä enemmän tällaisia yhteistyömuotoja pohjois- ja etelän välillä, jotta saamme käytännössä katsottua sitä, miten voidaan saada aikaan muutoksia. Sitten makrotalouden tilanteesta. Komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja äh, sanovat, että ensi ohjausjakso tulee olemaan parempi. Näin on sanottu jo vuosien ajan, että tilanne tulee olemaan parempi, että pian tunnelin päässä, mutta vieläkään ei valoa näy. Ja edelleen kiinnostaa näitä lupauksia. Tämä on se, mitä kansalaiset Euroopassa nyt näkevät. Tosiasia on se, että asiat ovat huonosti yhä useammat kiistele Troikan jäsenet kiistelevät siitä, kuka vastaa mistäkin. Komissio vastaa politiikoista. Jos me tiedä siitä, mitä Ren sanoo, mutta hän on kuitenkin vastuullinen. Minä haluan, että hän on vastuussa eikä mikään troikka, jossa ovat kansan Euroopan keskuspankki ja valuuttarahasto, ne eivät ole demokraattisia instituutioita. Komissio on demokraattisesti valittu instituutio. Meidän pitää lopettaa tämä peli. Komission pitää kantaa vastuu. Ja totta kai neuvoston täytyy olla yhtä mieltä asioista. Tämä täytyy, täytyy saada aikaan muutos. Kansalaiset ovat yhä ärtyneempiä tällaisesta toiminnasta. Ei vain Portugalissa, vaan myös muualla. Sitten kasvusta. Tarvitsemme lisää kasvua, jotta voimme vakuuttaa kansalaiset siitä, että tarvitaan uudistuksia. Voimme olla yhtä mieltä erinäistä uudistuksista, mutta psykologisesti ei ole mahdollista pyytää tekemään uudistuksia, jos ei ole toivoa siitä, että uudistusten jälkeen on mahdollisuuksia kehitykselle. Ja monet sanovat, että ei ole rahaa kasvuun. Eikö rahaa? Me teetätimme selvityksen, jonka teki riippumaton äh, laitos vuosittain triljoona katoaa, jää verottajan ulottumattomilta, ulottumattomiin. Jos tämä rahat verotettaisiin, pystyttäisiin maksamaan velkoja ja pystyisiin rahoittamaan talouden kasvun hankkeita Euroopassa. Kun tiedotusvälineet alkoivat tarttua tähän kysymykseen ja julkaista tähän liittyviä tietoja, silloin tohtori Pääministeri Cameron sanoi, että oli nyt aika nostaa ylös ja huomata kahvin tuoksu, mutta riittää, että vain nuuhkii kahvia, pitää myös juoda se kahvi. Aika ajoin äh, pääministeri Cameron ehkä myös juo kahvia tai äh, ehkä äh, Cameron tapasi Merkelin. Tulemme näkemään nyt, mitä hallitukset tekevät. Minä toivon, että te, pääministeri, ja ei, eivät anna vain selityksiä, mutta tätä hyvänä kuitenkin tämä on reilua. Kuitenkaan ei ole reilua se, että monet rikkaat voivat viedä rahansa veroparatiisiin ja köyhät joutuvat maksamaan verot. Se ei ole reilua. Ja tähän asiaan pitää puuttua. Miksi meillä Euroopassa ei voi olla yhteisöveroreiluutta niin kuin sitä on Yhdysvalloissa? Miksi emme tee mitään saadaksemme verotuloja esitteen muualta Luxemburg on jo liikkunut, Itävalta joutuu liikkumaan asioissa. Ja sitten me saamme aikaan yhteisen strategian. Meidän pitää tukea komissiota ja komission on pyrkinyt saman aikaan yhteisen strategian verokiertoa vastaan. On, olen tyytyväinen siitä, että valtiovarainministeri Urpilainen työskentelee tämän asian parissa. Olen iloinen siitä, että virallisuusvarainministerit tekevät tässä asiassa jotakin, mikä on hyvin tärkeää. Mutta meidän pitää tietysti myöskin puuttua verotuseroihin unionissa emme me tarvitse yhden yhtenäistä verotusta, me tarvitsemme kenties yhtenäisen verokannan. Ei ole hyvä, että yritykset siirtyvät Portugalista Alankomaihin eivät investoidakseen, vaan säästääkseen veroissa. Tämä on myös asia, joka liittyy reiluuteen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön ja kansalliseen vastuuseen ja siihen, mitä toimitaan Euroopassa. Tietysti pääministeri olisi iloinen, että voisi muuttaa mielipiteenne eh, transaktioverosta, koska sekin voisi olla osa reiluutta – reilussa Euroopassa ja reilussa integraatiossa. Miksi ette yhdy niihin maihin, jotka ovat kulkevassa tämä tietä? Ehkä te vakuututte asiasta pian. Minä toivon, että vakuututte asiasta. Ja lopuksi. Euroopan pääministerit ottivat vastuun Euroopan neuvostossa. He ovat enemmän kiinnostuneita asioista, ovat enemmän mukana asioista, toivottavasti ovat, myöskin, toivottavasti ovat myös vastuullisempia. Jos me pääsemme nyt siinä tässä reiluudessa eteenpäin, avoimuudessa, sosiaalinen luottamus on myös asia, joka on keskeinen. Ja mm, pääministeri, minä uskon, että me voimme osaltamme edistää reilua integraatiota. Sitä me tarvitsemme Euroopassa, mutta pitäkää mielessänne, että eurovyöhykkeellä reilu integraatio merkitsee enemmän integraatiota kuin tuolloin, kun Suomi pystyi itse ratkaisemaan ongelmansa. Joten Suomen esimerkki kyllä, mutta Suomen esimerkki reilussa reilulla avoimella tavalla eurovyöhykkeellä. Se voisi edistää Eurooppaa. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Svoboda ja sitten Liberaalidemokraattiryhmästä sen puheenjohtaja herra Verhofstadt. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin hyvä pääministeri haluaisin eh, omassa nimissäni ja eh, ryhmäni nimissä tukea sitä, mitä sanoitte ja mitä herra Barroso sanoi Bostonin hyökkäyksestä. Ja kiitoksia myös puheestanne. Minä tiedän, että olette asiantuntija euros euroskeptisyyden torjumisessa, koska teidän täytyy toimia perussuomalaisten kanssa ja te tiedätte, miten heitä käsitellään, mutta äh, ollaanpa rehellisiä. Äh, tämä keskustelu ei enää ole pelkästään suomalainen ongelma, eikä se ole edes enää mikään perinteinen britti-ilmiö tämä euroskeptisyys, joka on lisääntymässä. Kaksi päivää sitten, kuten kaikki tiedämme, uusi poliittinen puolue perustettiin Saksassa äh, vaihtoehto äh, Saksalle, euroskeptinen puolue, joka haluaa Saksan ulos eurosta ja he eivät oikeastaan halua mitään vaihtoehtoa Saksalle, vaan parempi nimi. Kyse on itsemurhasta Saksalle. Sitä he oikeastaan ehdottavat. Eli joka tapauksessa mielestäni se, mitä he ehdottavat, on järjettömyys. Oli kyse siitä, että jaetaan euroalle kahteen alueeseen, pohjoiseen ja etelään, tai oli sitten kyse siitä, että palataan vanhoihin valuuttoihin kyse on kuitenkin euron hajottamisesta. Hyvät kollegat, tärkeä hetki nyt korostaa tätä. jos on yksi maa, jonka tarvitsi pelata tällaista skenaariota, jos on mitään maata Euroopassa, joka kärsisi tällaista skenaariosta, niin se on varmaankin Saksa. Ja se, mitä he nyt ehdottavat, se mitä vaihtoehto Saksalle ehdottaa, on minun mielestäni tragedia ei pelkästään Euroopalle, vaan myös Saksalle. Kyse on Saksan vientikoneiston romahtamisesta ja se voisi olla loppu Saksan ihmeelle eikä mitään muuta. Enkä minä vain sano tätä. Minä sanon tämän puhemies, koska minulla on todistusaineistoa siitä. Minulla on tässä tutkimus, jonka ING on tehnyt. Se on Hollannin toiseksi suurin pankki ja niiden Lontoon toimisto on sen tehnyt, se on tehty siis Lontoo Cityssä, missä muualla voitaisiin tehdä parempi analyysi tästä asiasta. Ja mikä heidän riippumaton analyysinsä on? No se on se, että euron romahtaminen kaataisi Euroopan ja ensimmäinen uhri, Euroopan talouden ensimmäinen uhri siinä olisi Saksa tietenkin. Ja mikä minun ehdotukseni olisi, lähetetään teidän 80 miljoonaa kopiota tästä ja lähetetään se kaikille Saksan kansalaisille. Hyvä herra Verhofstadt, meidän täytyy kyllä puhua budjettivaliokunnan kanssa tästä. Tästä on kuitenkin selvät seuraukset. Tuossa tutkimuksessa, joka on Lontoossa tehty, sanotaan, että eh, Saksassa tulee devalvaatiota 20 prosenttia ja näin Saksa vienti näille markkinoille ei jatku. Ja toinen ajatus on, että uusi Deutschmark olisi saman tien dollarin hintainen, eli se menettäisi saman tien 20 prosenttia arvostaan ja näin tuonnista, erityisesti tuonnista, tulisi liian kallista. Ja sitten viimeinen lopputulos, jonka ING on Lontoon Cityssä eh, tehnyt, että euron hajoaminen vähentäisi Saksan BKT 10 prosentilla kahdessa vuodessa. Eli toistaisin, tämä ei ole mikään vaihtoehto Saksalle. Se, mitä nähtiin kaksi päivää sitten, tämä on itse murha Saksan kannalta. Ja tämä on Euroopalle painajainen, ei ainoastaan Euroopalle, vaan myös yhdistyneelle kuningaskunnalle, sillä tässä tutkimuksessa sanotaan, että yhdistynyt kuningaskunta olisi yksi suurista uhreista, sillä viisi prosenttia BKTstä menettäisi saman tien, jos euro hajoaisi ja sen takia hyvät kollegat ja pääministeri, emme tarvitse vaihtoehtoa Saksalle, vaan tarvitsemme vaihtoehdon Euroopalle. Sitä tarvitsemme. Tämä tarkoittaa poliittista unionia, todellista eurooppalaista hallitusta ja varoja. Ja olen myös tyytyväinen siihen, mitä Joseph Doll sanoi, kun hän puhui eh, joukkovelkakirjan markkinoista. Me tarvitsemme pankkiunionin ja eh, myös rahaston tiedämme, että meistä pitää tulla EUn YK tai sitten me menemme eteenpäin ja meistä tulee Euroopan Yhdysvallat. Tämä on minun valintani ja toivottavasti tämä on teidänkin valintanne tulevaisuudessa. Kiitoksia, Fövostat. Sitten vihreä edustaja, herra Kohn-Bendit, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Eh, Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä jatkaisin siitä, mihin Guy Verhofstadt äsken pääsi. Hyvä pääministeri, te varmasti 3700 kertaa tässä puhuitte säännöistä, eli tulen siihen tulokseen, että pidätte säännöistä, ja demokratian perustanahan ovat säännöt. Mutta yhteisössä on yksi sääntö, joka on joskus tärkeämpi kuin tilinpitosääntö, eli kyseessä on solidarisuussääntö. Itse asiassa teidän maanne Suomi on maa, jossa on sosiaalista yhteenkuuluvuutta, solidarisuutta todella mahtavalla tavalla. Mutta kun tulette sitten Euroopan alueelle, niin sitten vähän kylmästi pohjoista asioita katselette. Tämä on ehkä normaalia, kun tuolta Suomesta. Niin, mutta tällä, tästä on sitten sellaisia seurauksia, että joskus ette aivan täysin ymmärrä sitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Joskus välillä vaikutti siltä, että te puhuitte ikään kuin Nokian edustajana täällä, eli kerroitte siitä, minkälaisia ongelmia, niin tiedän, että teillä on Nokia, eihän teillä voi olla muutakaan, te olette todellinen suomalainen, aito suomalainen, niin ei tässä ole nyt ongelma. Niin te olette siis todellinen suomalainen, mutta tämä vielä ongelma ratkaisee. Eli te ette saa solidaarista Eurooppaa tänä päivänä, jos teillä ei ole eurooppalaista budjettia. Se, mitä sanoitte, puhuitte eurooppalaista vastuusta ja kansallisesta vastuusta. Tämä on totta, olette oikeassa, mutta kriisin aikana, jos yhteis vastuu ei ole sellainen vastuu, jossa lähdetään liikkeelle politiikasta ja on yhteinen eurooppalainen budjetti, niin sitten ei päästä tähän lopputulokseen. Ja jos huomispäivänä ei saada mahdolliseksi sitä, että budjetti ei olisi ainoastaan kansallisia kannaista panoksista koostuva, vaan että se olisi sellainen budjetti, jossa on omia varoja. Jos näin ei käy, niin sitten minä sanon ihan yksinkertaisesti seuraavaa Tiedätte, mikä on Margaret Thatcherin suurin voitto? Hänen suurin voittonsa on se, että hänellä on 27 lasta, 27 eurooppalaista hallitusta, jotka kaikki veivät eteenpäin samaa ajatusta I want my money back, rahat takaisin. Tämä tarkoittaa menetystä Euroopalle. Se, mitä tekin neuvottelitte Suomen edustajana budjetin, Euroopan budjetin osalta, tämä tarkoittaa Euroopan eh, häviämistä ja solidaarisuuden eh, häviötä. Ja toivottavasti kollegat eivät lähde mukaan tälle häviön tielle, sillä nykykriisissä tämä budjetti, mitä esitätte meille, jossa on rakenne varoja 20 prosenttia vähentyy Kreikan osalta. Tämä on älykästä. 25 prosenttia Portugalin kohdalta, no tämä on todella fiksua. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että meidän perustamme ja Joseph Daul, joka on yksi Euroopan vihreistä, sanoi juuri äsken, että jos emme pääse siihen tilanteeseen, että voitaisiin todellakin esittää jotain, jolla voidaan vähentää velkataakkaa, niin aina voitte syyttää Kreikan hallitusta, sanotte, että tämä on heidän syynsä, mutta tällä hetkellä kansat joutuvat maksamaan kriisistä. Ja jotta voisimme antaa tukea, tarvitsemme yhteisen varat velan hoitoon. Jos Italia olisi maksanut yksi prosenttia vähemmän velastaan, niin sillä olisi 20 miljardia, jos olisi 2 prosenttia vähemmän, 40 niin miljardia enemmän käytössä eh, talouden elvyttämiseen. Eli Euroopan solidaarisuus tarkoittaa sitä, että tarvitaan yhteinen rahasto, lunastusrahasto, miten vain, jotta voitaisiin saada nämä maat elpymään. Eli hyvä pääministeri, jos te puhutte säännöistä, niin nyt on muistettava sellainen hyvin tärkeä sääntö, että jos annetaan kansojen näin törmätä muuriin ja olla kriisin kourissa, niin tämä johtaa aina siihen, että irrationaalisuus voittaa ja ääriliikkeet voittavat. Tämä on nyt myös teidän vastuullanne Suomen pääministerinä. Kiitos. Kiitoksia, Konpet. Sitten, sitten ECR-edustaja edustaja Kalahan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Let me first of all... Kiitos puhemies. Haluan ensinnäkin liittyen näihin tunteisiin, joita täällä on esitetty ja lähettää myötätuntoni amerikkalaisille ystävillemme näiden kauheiden tapahtumien vuoksi Bostonissa eilen. Ja kuten monet tässä salissa ymmärtänevät, niin oli myös surullinen päivä konservatiiveille viime viikolla, kun Margaret Thatcher kuoli, jota mielellään tuli varmaan siteeratuksi Daniel cohn meidän puteessa. Hän piti aikanaan kuuluisen puheensa ja nyt kun katsotaan takaisinpäin, niin miten asianmukainen se oikeastaan on tämän päivän tapahtumien kannalta. Yksi sitero, se mitä tarvitsemme nyt on, että teemme päätöksiä seuraavista vaiheista mieluummin kuin, että emme lähde utopisten tavoitteiden tavoittelemiseen. Kuitenkin nykyäänkin monet keskittyvät abstrakteihin utopisiin käsitteisiin, että miten eurooppalainen hanke voitaisiin täydentää. Silloin enemmän Eurooppaa on aina vastaus. Pääministeri, teidän hallituksenne avulla neuvosto lähti paljon realistisemmalle polulle, kun reformoidaan eh, Euroopan budjettia, ja minun ryhmäni sitä teitä onnittelee. Toivon vain, että pystytte vakuuttamaan jotkut EPP-kollegana tästä viisasta toimintatavasta, joista jotkut ehkä haluavat käyttää enemmän rahaa kuin jopa sosialistit joskus. Ja teitä täytyy myös onnitella, kun vastustatte tätä hullua politiikkaa, jossa otettaisiin käyttöön finanssitransaktiovero. Hyvin tehty. Kuitenkin monet talousongelmat EU-ssa juontuvat siitä tiestä, johon lähdettiin Jacques Delorsin aikana. EU-ssa siirryttiin pois kilpailusta avoimista markkinoista, joiden puolesta Margaret Thatcher puhui, ja mentiin harmonisointia ja ylisääntelyä kohti. Aiempi komissio sen Verhoigen varmaankin ryhmästä arvioi, että EU-sääntely maksaa 600 miljardia euroa, mikä on neljä kertaa bruttokansantuote Suomen, Suomelle. Ja edelleen tulee yhä enemmän lakeja, vaikka ja onko meillä sitten 26 miljoonaa työtöntä. Einstein sanoi, että hulluuden määritellään, että tehdään sama asia koko ajan uudelleen ja odotetaan, että tulisi muutos. Nyt on varmaankin korkea aika, että yritetään toista toimintatapaa. Puhemies, euro oli tämän utopisen ajattelun ruumiillistuma. Lähdettiin hankkeeseen ilman, että ajateltiin taloudellisia seurauksia kunnolla. Tietysti velka kriisi oli vain laukaisin, mutta Eurooppa oli hiekalle rakennettu linnoitus. Jacques itse sanoi, että euro ei voi olla olemassa ilman, että sillä on pari eurooppalaisena hallituksena. Ja tämä agenda oli silloin ihan selvä myös. Nyt liittovaltion kannattajat, federalistit, kuten kollega Stulpia, tietysti hyväksyvät tämän toimintavan Ja mitähän kun hän sanoi tässä salissa, mitä hän sanoi 2006 tässä salissa. David Thatcher puhui täällä silloin, Belgian pääministeri herra Verhofstadt. Mitä hänelle sitten tapahtui? Herra Stölbe silloin kieltä, kielsi sen. Ei ole liikaa federalisteja, on liikaa kaappifederalisteja, mutta ei oikeita federalisteja enää. Hän ei varmaan nyt sitä toistaisi Suomessa. Jos jotkut kansalliset johtajat olisivat vähän rehellisimpiä 15 vuotta sitten, niin tässä tilanteessa ei oltaisi nyt. Tämän utopisen hankkeen loppukustannukset ovat valtavat monille maille ja erityisesti teidän maallinen pääministeri, koska me kaikki tiedämme, miten epäsuosittuja nämä pelastamiset ovat. Tietysti euron, EUn, euron kannatus on Suomessa vielä vahvaa, mutta halutaanko todella nähdä, että veronmaksajien rahat virtaavat muihin valuuttaunionin osiin? Tiedämme teidän sosialistien tai valtiovarainministerin kommenteista, että hän ei varmasti halua. Ja meidän täytyy olla rehellisiä siitä, että mitä jäsenen maksaa pitkällä aikavälillä. Ja täytyy tehdä vaikeita päätöksiä, joita vaaditaan. Koska jos niin ei tehdä, niin silloin huomiomme ei keskity oikeisiin eurooppalaisiin haasteisiin, joita ovat kilpailukyvyn ylläpito haastavassa ja vaikeassa maailmassa. Aiempi komissio sen Balkenstein, joka taitaa olla teidän poliittisesta perheestä, herra Verhofstadt, esitti asian oikein hyvin viime viikolla, kun hän sanoi, että eurosta tuli unipilleri, joka sai Euroopan torkahtamaan sen sijaan, että ajattelisimme kilpailukykyämme. Välihuuton mikrofonin ulkopuolelta. Meidän pitäisi leikata vähentää byrokratiaa, pitäisi ajatella työmarkkinoita, täysin uudistaa taloutta, avata kauppaa ja pienentää valtiota. Se on ratkaisu, jota tarvitaan Euroopalle. Mutta jos mitään nyt on opittu Margaret Thatcherin elämästä, se on se, että muutos on mahdollinen vain, jos ollaan halukkaita taistelemaan sen puolesta. Tämän talon ulkopuolella minun mielestäni on todellista halua muutokseen, että EU keskittyy, siis että rakennetaan vahvempaa taloutta, että reformoidaan politiikkaa tälle vuosituhannelle ja hajautetaan valtaa 25 vuotta myöhemmin Thatcherin puhe edelleen osoittaa tietä eteenpäin. Ei nyt tehdä samoja virheitä kuin aiemmin, vaan sen sijaan viedään Euroopan uuteen suuntaan. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, herra Kälänen. Sitten EFD-ryhmä. Herra, edustaja Terho, olkaa hyvä. Kiitos, herra puhemies. Ja tervetuloa europarlamenttiin, pääministeri Katainen. Kunhan kollega on lopettanut, niin minä jatkan

Das Wort hat nun für die Vereinigte Linke. Sitten edustaja Gustafsson, ystyneet vasemmistoedustajat, olkaa hyvä. Puhemies, kuten kollegat, haluan suunnata ajatuksen näille uhreille, joita tuli tässä kauheassa tapahtumassa Bostonissa eilen. Sen jälkeen haluan toivottaa Kataisen tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Ja nyt olen yhdeksäs puhuja ja haluan myös sanoa, että Ruotsi ja Suomi, olemme tietysti naapurimaita, olemme lähellä maantieteellisesti, meillä on hyvin läheiset suhteet muutenkin, mitä arvostan. Ja henkilökohtaisesti minulla on erityissuhde Suomeen, koska itse asiassa synnyin siellä ennen kuin perhe muutti Ruotsiin. Haluan painottaa, että qe ryhmä, ryhmän kanta on yhtenäinen, kun kritisoidaan uusliberaalia ja neoliberaalia politiikkaa, jota viedään eteenpäin eu Se on politiikkaa, jossa pankkien intressi näyttää olevan tärkein sillä kustannuksella, että on äh, leikkauksia, palkkaleikkauksia, joukkotyöttömyyttä ja julkista sektoria puretaan. 26 miljoonaa työtöntä on Euroopassa. Melkein joka neljäs, alle 25-vuotias. Kreikassa ja Espanjassa melkein 50 prosenttia on nuorisotyöttömyys. Nuorisotyöttömyys maksaa nykyään enemmän kuin koko EUn budjetin. Kansainvälinen punainen resti sanoi, että suuret osat EU-sta ovat kriisialueita, jossa on köyhyyttä ja elintarvikepulaa. Etelä-Euroopassa tilanne on niin vakava, että täytyy mennä takaisin vuoteen ensimmäistä toista maailmansota, jotta vastaajalla voitaisiin löytää. Kansainvälinen punainen risti toteaa, että tulevat vuodet ovat hyvin vaikeita. Suurimpien häviäjien joukossa on vähän pienipalkkaisia, työttömiä naisia. Naisiin kohdistuu leikkauspolitiikka kahta, kahta kovempaa. Heidän työmarkkinatykkojaan minimoidaan ja naisten taloudellista riippumattomuutta poistetaan. Naiset ovat edelleen suurimmassa tarpeessa sosiaalisen infrastruktuurin osalta, kuten lastenhoito ja vanhustenhoito. Jos tämä häviää, julkiset palvelut, niin vastuu hyvin usein sitten perheestä tulee naiselle. Sen vuoksi tätä taustaa on niin iloinen huomatessa, että teidän hallituksenne, jolla on yksi tärkeimpänä tavoitteena, että haluatte vähentää köyhyyttä Suomessa, Näiden kysymysten pitäisi olla keskeisiä myös EU:ssa, joten kysyn teiltä. Mietin, että miten Suomen hallitus tekee työtä ja tekeekö se työtä sen puolesta, että köyhyyden ja tuloerojen poistaminen olisi keskeinen tavoite myös EU:ssa. Haluan nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kysyä toisenlaisen kysymyksen. Teidän hallitusohjelmassanne olette todenneet, että hallituksenne on finanssitransaktiovron puolesta. Siitä huolimatta päätitte, että ette lähde 11 maan joukkoon, jotka tähän lähtevät. Mietin, että mikä aiheutti sen, että tämä päätös lopulta tehtiin näin päin. Sitten haluan kiittää puheenvuorosta ja sanon, että pääministeri sanoi puheessaan, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Minä mieluummin sanoisin, että me tarvitsemme toisenlaista Eurooppaa. Kiitos. Gustafsson, Kiitoksia edustaja Gustafsson. Sitten äh, edustaja Sinkler, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin halusin myöskin esittää suurvalittelun Bostonin pommiistusta kaikki suurvalittelut heidän perheilleen ja polkkaantuneille. Terrorismi ei saa koskaan onnistua tällaisissa. Me tulee sitten Euroopan unionin tulevaisuuteen. Vaikeuksia puhuu kyllä minuutissa tästä asiasta, mutta yritän nyt kuitenkin tähän näin. Mikä tulevaisuus meillä on? Onko tämä vähän niin kuin neuvostoimperiumi, joka toimii ihmisten eduista huolimatta? Ja, ja aiheuttaa tästä myöskin syytä kansanäänestyksille. Ottaako se kansalaisten säästöt, kuten sekin Kyproksella? Unohtaako se Pohjois-Kyproksen sotilaallisen miehityksen? Ja myöskin se on saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Onko tämä se Euroopan unioni? Ei. Euroopan unionin tulevaisuus on tuhottu. Se on tuhottu tulevaisuus. Sillä ei ole demokraattista mandaattia ihmisten taholta. Ja Euroopan unioni epäonnistuu. Ja tämän takia tämä nähdään pian. Suu. Kiitoksia. Hyvä pääministeri. Kohta tunteena ovat niin kuin Suomessa, koska seuraavat neljä puhujaa ovat suomalaisia. Korhola, Jaakonsari, Jäättämäki, Hassi. Eli vähän niin kuin Suomen parlamentissa puhutaan täällä. Neljä kollegaa ne perän jälkeen. Ensin edustaja Korhola. Kuitenkin, Rova Korhola, minun pitää katsoa vähän nyt aikaa, aikaa aikarajoja, että olisin hyvin kiitollinen, jos sitä pitäytyä puhe, puheajassa. Olkaa hyvä. Dear Prime Minister Katainen. Hyvä pääministeri Katainen, te aivan oikein puhuitte integraatiosta, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja pragmaattisuuteen. Näin finanssikriisin aikana, kun populistit eri maissa, eh, heiltä tulee näitä EUn, EUn suuntautuneita sutkauksia. Me Euroopan kansanpuolueessa olemme pyrkineet johtamaan Euroopan taloutta kasvun suuntaan, niin ne pystytään ongelmat ratkaisemaan. Niin kuin Kroatiassa puheen johtaja Doll sanoi viime viikolla, meidän logiikkamme on lähtenyt liikkeelle taloudesta ja halutaan oikeudenmukaista sosiaalipolitiikkaa ja on haluttu keskittyä kasvuun, jotta voidaan saada työpaikkoja. Ja suomeksi. Ettei se ole loogisesti mahdollista. Jos kaikki saavat saman verran takaisin, eihän rahoja kannattaisi lainkaan kierrättää Brysselin kautta mutta eräässä mielessä me kaikki haluamme rahamme takaisin me haluamme sen vahvuutena yhteistyön voimana lisäarvona siten että yhdessä olemme enemmän kuin yksin mutta se ei onnistu ellemme kunnioita unionin perusarvoja ja näin minä ymmärsin jyrki kataisen viestin. deepening the internal market is not a particularly sisämarkkinoiden syventäminen ei ole kovin seksikäs aihe, mutta se on integraation se osio, joka todennäköisimmin vaikuttaa kansalaisten kukkaroon. Jos ajatellaan suurinta kasvupotentiaa, niin se liittyy todennäköisesti yhteisiin digitaalimarkkinoihin, joita Suomi on ajanut eteenpäin. Haluaisin onnitella hallitustamme tästä. Euroopan laajuisesti on tehty paljon, mutta digitaalimarkkinoiden integraatiovauhti ei ole ollut niin nopea kuin se toivottu. Kaikki toimielimet, mutta erityisesti jäsenvaltiot ovat tästä vastuussa. Olen tällä hetkellä ryhmäni varjoesittelijä koskien direktiiviä tekijänoikeuksien kollektiivista, kollektiivista hallinnointia. Ja olen asianosaisten kanssa käynyt paljon keskustelua ja ottaisin tiettyjä asioita esille luovat teollisuuden alat ovat tärkeällä sijalla, kun lyödään työpaikkoja ja kasvua, ja siksi meidän on edistettävä sisällön tuotteen asemaa, jos ajatellaan esimerkiksi muusikkoja ja mm, sanoittajia, säveltäjiä ja niin poispäin, jotta sisämarkkinat voitaisiin e, saada kehittymään, on pidettävä huolta näistä sisällön tuottajista ja on huomioitava myös kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus. Tämän sanottua niin haluaisin kiittää ministeri Alexander Stubbia siitä, että on edistänyt Suomen musiikkia. Kiitoksia, hyvä kollega. Hyvät ihmiset, istuutukaa alas. Ja olisin hyvin kiitollinen, että ne, jotka tulevat tänne saliin, istuvat paikoilleen ja osallistuvat keskusteluun. Olisin myös hyvin kiitollinen, jos meidän vahtimestarimme täällä salissa huomauttavat niitä, jotka eivät kunnioitella, koska olemme keskellä keskustelua. Toistan vielä kerran. Vahtimestarit täällä huoneessa. Olkaa hyvät tulkaa tänne ja pyytäkää kollegoita, jotka tulevat huoneeseen, että istuvat alas ja osallistuvat keskusteluun tai sitten pysyköön ulkona. Sitten herra Svoboda kysyi minulta, että miksi herra pääministeri Katainen ei voi vastata nyt tässä välissä – ensimmäisen ja toisen kierroksen välissä. No, koska ryhmät halusivat niin, että tämä on kokonaiskierros. Näin minulle kerrottiin, herra Svoboda, tämä on teille tiedoksi. Ja te, herra Svoboda, tiedätte myöskin meidän, minun kiinnostukseni tähän meidän puheenjohtajakokoukseemme, joten tämä on varmasti tämän tulos. Sitten seuraavaksi edustaja Jaakonsaari. Edustaja Terho

oltiin yllättyneitä siitä, että populistiset liikkeet osaavat päättää Euroopassa. No kyllä Eurooppa varmaan on tehnyt jonkun virheen, koska tällaisia näkyy. Se, mutta tämä johtuu Euroopan politiikasta. Tällä hetkellä meidän maassani yrittäjät tekevät itse murhia. Eli tässä nähdään, kuinka lyhytnäköistä eurooppalainen politiikka on. Eurooppa pitää muuttaa suuntaan 360 astetta. Kauppapolitiikan pitää suojella tuotteitamme vääristyneeltä kilpailulta ulkomailta. Schengenin alue, se on aiheuttanut paljon ongelmaa, myöskin turvallisuusongelmia. Ja ajatelkaa euroa. Minun mielestä se ei toimi, erityisesti Etelä-Euroopassa. Meidän pitäisi ehkä vähemmän huolehtia pankeista, ottaa enemmän huomioon yritykset ja investoinnit. Ja viimeinen kysymys, miksi sen sijaan, että antaa miljardi Turkille, miksi me antaisi sitten meidän työttömillemme ja meidän vaikeuksissa oleville yrityksillemme? Kiitoksia. Kiitokset. Hyvät kollegat, en salli enää välikysymyksiä. Me olemme niin paljon nyt tässä myöhässä, ja olen todellakin pahoillani. Sitten sitoutumattomat seuraavaksi edustaja Brons, olkaa hyvä. Thank you. Uh, the prime minister... Kiitos. Ennen pääministeriä kuultiin puhe 26. maaliskuuta. Hän puhui siitä, miten ainutlaatuinen on Euroopan alueellinen integraatio, joka pohjautuu niin kutsutuisiin yhteisiin arvoihin. EU puhuu demokratiasta ja ilmaisuvapaudesta, mutta sitten se kuitenkin, tai sen jäsenvaltiot panevat ihmisiä vankilaan, jos näitä arvoja toteutetaan ja Eurooppa puhuu sosiaalista liberalismista, jotka ovat arvoja, jotka sopivat ainoastaan nimenomaan sosiaaliliberaaleille. Ja sitten hän sanoi, että alueellinen integraatio on esillä kaikkialla ympäri maailman. Olisi voitu sanoa, että tämä asia on otettu aina samoin ihmisten toimista esille. Ja sitten puhuttiin kaupan esteiden vähentämisestä alueiden välillä ja alueiden sisällä. Ja tässä kaupassa Euroopan pitää olla kilpailukykyinen, niin kuin hän sanoi, ja hän teki selväksi myös, että pitäisi vähentää työhön liittyviä kustannuksia. Kiitoksia sitten edustaja Karl EPP-ryhmästä, e olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri Evan ensiksi haluaisin kiittää tämän päivästä sanoista ja siitä, että kiinnitätte huomiota siihen, että tarvitaan kunnollista integraatiota ja luotettavuutta. Ja haluaisin myös sanoa, että voin myös yhtyä siihen, että meidän ehdotuksemme ovat hyödyllisiä ainoastaan silloin, jos meillä on täysin yhteinen talouspolitiikka, johon ne voivat tulla osaksi. Tarvitaan myös hyvä kriisinhoitomekanismi, on vahvistettava talouttamme ja siksi tarvitaan päättäväisiä toimia, sellaisia, joiden vaikutus tulisi esille jo lyhyemmällä aikavälillä. Valitettavasti minusta vaikuttaa siltä, että komissio tekee yhä uudempia ehdotuksia ja tulee uudenlaisia ajatuksia mieleen, mutta käytännössä ne eivät kuitenkaan tunnu ja kansa ja jäsenvaltio sitten joutuu kuitenkin maksamaan niistä. On hyvä, että täällä otettiin esille nuorisotyöttömyys ja hyvä, että saimme kuulla nuorten äänen, mutta samanaikaisesti vaikuttaa siltä, että meidän toimme toimemme eivät ole tarpeeksi nopeita, eivätkä tarpeeksi uudistavia, eivätkä ne ole odotusten mukaisia. Meidän pitäisi nopeuttaa toimiamme, ei kuitenkaan niin, että otettaisiin esille enää uusia aiheita, jotka eivät käytännössä sitten toteudu, vaan niin, että me todella teemme perusteellista työtä, laadimme kriisikartan Euroopasta, jotta voidaan selvästi määritellä, mihin asioihin on puututtava. Voin yhtyä siihen, mitä te sanoitte, tarvitsemme eh, kunnollista eh, integraatiota, yhteisiä sääntöjä, sellaisia sääntöjä, jotka on yhdessä saatu aikaiseksi ja joilla mietitään Euroopan tulevaisuutta vastuuntuntoisesti niin, että nämä säännöt sitten ovat kaikille samanlaisia sekä tulevaisuudessa että tällä hetkellä. Kiitos pääministeri, hyvän puhemies. Kiitoksia edustaja Peltz. Sitten edustaja Paksas. pone pirmininke kolegos kas penktas jaunuolis vakarų europoje yra bedarbis. ekonominė krizė joka viides nuori on työtön Euroopassa. Talouskriisi näyttää olevan loppumassa, mutta kuitenkin työttömyysluvut ovat vielä suuremmat kuin kolme vuotta sitten. 50 prosenttia Espanjassa ovat nuorista työttöminä. Sen lisäksi nuorten palkat ovat 45 prosenttia vanhempien palkoista. Par- Pariisissa, Madridissa, Lontoossa, Atenassa on ollut eh, mellakointia. Sitten on monia epävarmoissa asemissa, köyhiä, alistuvassa asemassa olevia. Ja tästä kerrostumasta on tullut jos yhteiskuntaluokka. Ja kohta varmaan kuullaan iskulauseet, että kaikkien maiden epävarmuudessa elävät ihmiset yhdistykää. 1900-luvun alussa hallitsevat voimat huomasivat, että työväenluokka tarvitsee asuntoa, ruokaa ja vaatteita. Nyt täytyy todeta, että Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, miten nuorisotyöttömyys ratkaistaan. Kiitoksia. Sitten edustaja Stadler seuraavaksi. Hyvä puhemies. Pääministeri, olen hyvin hämmästynyt teidän puheesta. Meillä on kriisi Euroopassa. Finanssikriisi, työttömyyskriisi, rakennekriisi. Mikä teidän vastauksenne tähän? Kolme kohtaa. Integroitu energiamarkkina. No okei, tämä saattaa olla yksi ratkaisu. Kyllä en usko tähän kuitenkaan, mutta sen tarpeen kuitenkin. Sitten ehdotatte tässä konkreettista puolustuspolitiikkaa. Miten te nyt ratkaista puolustuspolitiikkaa kriisin? Ja sitten puhuttiin myöskin laajentumisesta. ei Viimeistäkään laajentumiskierrosta ole vielä tässä sulateltu. Että nyt ehdotatte seuraavaa kierrosta. Miten tämä nyt ratkaisi kriisin? Teillä on yhtään ainutta erotusta, millä voisitte ratkaista kriisin. Teillä on vain utopia-ehdotuksia. Te ymmärrätte tässä puolustuspolitiikkaa, jota minä itävaltalaisena en voi hyväksyä. Se ei ratkaise kriisiä. Ettekä tietenkään pysty siihen, että Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella antaisin, annettaisiin ihmisille nuorille työpaikkoja puolustuspolitiikalla. Eihän Euroopan ongelma tällä hetkellä ole puolustuspolitiikka kysymys, vaan kilpailukyky kysymys. Pitää taas katsoa tällaisia ehdotuksia eikä mitään puolustuspolitiikan ehdotuksia. Kiitoksia. Seuraavaksi EPP-edustaja Mitchell. President, um... Puhemies, jos haluamme tietää, mihin olemme menossa, pitää muistaa, mistä olemme tulossa. Ja yksi ongelma on mielestäni se, että eräs kolmekymppinen liettualainen ei tiedä yhtään mitään Berliinin muurista. Ihmisille ei kerrota Euroopan jaetusta menneisyydestä ja siitä, mihin se johti. Nyt on lähdetty puhumaan ainoastaan säästötoimista eikä vakauttamisesta ja sanottu, että tarvitaan tätä vakautta, mutta erityisesti me olemme unohtaneet toivon, toivosta puhumisen. En nyt puhu ihan perusteettomia toiveita, vaan emme kerro ihmisille, miksi toimiin olemme ryhtyneet. Moni ei pitkään uskonut sitä, että EKPllä olisi valtaa valuutan puolustamiseen, mutta tämä on nyt käynyt ilmi, että tämä oli mahdollista ja investointipankkia pitäisi käyttää tarpeen vaatiessa, jotta voitaisiin antaa toivoa ja mm, kimmokkeita. Emme tarvitse ainoastaan mm, vakautta, vaan myös tällaisia kimmokkeita, sillä toinen puoli on jo kunnossa. Ja onko minulla tässä vielä puolisen minuuttia aikaa? Kyllä, hyvä. No niin, Haluaisin siis sanoa, että jos ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, niin kun Berliinin muuri murtui, niin tilanne oli sellainen, että meille tuli joko saksalainen Eurooppa tai eurooppalainen Saksa. Meidän piti nopeasti tehdä päätös valuutasta. Nyt olemme saaneet aikaiseksi sen perusta, mitä ei silloin saatu aikaiseksi. Pankkivalvonta, pankkien pääomittaminen. Tämä pitäisi olla viimeinen vaihe tässä kaikessa. Ja nyt sitten pitäisi mennä eh, kimmokeiden suuntaan. Niitä tarvitaan. Euroopan investointipankki voisi olla tässä tärkeällä siellä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kelam, olkaa hyvä. Lämpimät kiitokset pääministeri. Many thanks, prime minister. Kiitokset viestistänne. Pääministeri, siinä oli pragmaattista optimismia, joka ei perustu uusiin innovaatioihin, mutta perustuu vakaasti siihen, että noudatetaan yhteisiä arvoja ja sääntöjä. Kolme kohtaa ottaisin esille. Edellisen kollegan Stubin esimerkkiä seurata. Yksi, kaksi, kolme. Ensinnäkin avoimuus. Mainittiin, että biljona euroa menetetään veron välttämisessä ja kierrossa vuosittain. Tarvitaan siis uskottavaa tietoa, luotettavaa tietoa, muuten emme tiedä missä olemme. Juuri ajateltiin, että oltiin turvallisella vesillä, niin Kyproksen laiva alkoi upota. Toiseksi solidaarisuus. Se on yleinen sana, mutta solidaarisuus käytännössä on kaksisuuntainen tie. Siinä tarvitaan molempien osapuolien sitoumusta ja pyrkimyksiä ja keskinäistä luottamusta. Solidaarisuuden soveltaminen kriisissä siihen pitäisi liittyä vieläkin suurempaa sitoutumista vakaviin, vakavasti otettaviin uudistuksiin. Ja jälleen kerran tarvitsemme tietoa todellisesta tilanteesta. Puhummeko käytettävissä olevasta rahasta vai pyrkiä luomaan lisää rahaa uudistusten kautta? Lähestymmekö nyt kriittistä hetkeä? Onko niiden määrä suurempi, jotka ovat valmiita äänestämään sen puolesta, että jäätä enemmän rahaa kuin se, että tehdään työtä enemmän rahan puolesta? Sitten demografinen tilanne. Tarvitsemme enemmän ihmisiä, jotta saadaan tuloksia. Ja voisinko päättää puheeni puhemies siteeramalla Margaret Thatcheria, joka sanoi, Verot ovat olemassa sen vuoksi, että voitaisiin muuttaa poliitikkoja tai mieluummin valtiomiehet ja valtionaiset, kuten Margaret Thatcher olisivat tässä kyseessä. Meine Damen und Herren. Kiitoksia, hyvät naiset herrat. Nyt todellakin pyytäisin, että istutte alas. Ja sitten pääministeri Kataista voitte kuunnella. Täällä on hetkellä noin 50 kollegaa täällä liikkeellä jotka pitävät täällä nyt ryhmän kokouksia, ryhmä, ryhmäkokouksia, kahdenkeskisiä kokouksia täällä täysistosalissa, Joten en tiedä, mitä katsojat tuolla lehdistö tai tuolla ylhäällä ajattelevat tästä kaikesta. Täällä suuri osa kollegoista tekee jotain muuta kuin saistuu keskustelua. Minusta tämä ei ole parlamentin arvoista käyttäytymistä. Yleensä lehterillä ei saa taputtaa, mutta kiitokset kuitenkin. Seuraavaksi pääministeri Katainen, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members, thank you very much for your comments. It's... Puhemies, kiitos kaikista kommenteista. Se muistuttaa minua, miten myöskin keskustelut ovat hyvin samanlaisia. Kuuden puolueen hallituksessa siellä on monia mielipiteitä edustettuna. Ja tietysti yrittää, yritetään löytää kompromissi eri arvojen välillä ja yrittää löytää tieteenpäin. Mutta vain yksi pääministeri on siinäpä ero. Hyvät naiset ja herrat, minäkin haluaisin siteerata Margaret Thatcheria. Nautin kovasti näistä kommenteista, jossa häntä siteerattiin. Hän sanoi kerran, Raha ei tipu taivaasta, vaan ne täytyy ansaita täällä maan päällä. Se on myöskin hyvin totta. Ja tässä voimme varmasti olla samaa mieltä. Haluaisin kommentoida laajempia kokonaisuuksia, kuten unioni, joka perustuu sääntöihin ja oikeusvaltion kunnioitukseen. Kun olen sen kannattaja, että on vahva sääntöjen odottava unioni. Se ei ole mitään kovaa linjaa kuitenkaan, päinvastoin. Uskon, että oikeusvaltion periaatteet ja hyvät ja tiukat säännöt ja niiden mukaan eläminen on ihan demokratian ydin. Niin, että kun olisi jalkapallojoukkue, pelataan jalkapalloa, jos siinä ei ole yhteisiä sääntöjä, siinä ei ole mitään järkeä. Eli jos ja kun kerran EU on alue arvojen ja demokratian unioni, niin siinä täytyy silloin painottaa, että täytyy elää yhteisten sääntöjen mukaan ja täytyy kunnioittaa oikeusvaltiota. Muuten ei ole mitään. Muuten me olemme vain joukkue, joka käyttää kivoja sanoja, mutta meillä on yhteistä sitoumusta silloin. Sen vuoksi säännöt ja oikeusvaltio ovat niin tärkeitä, minun mielestäni. Sitten monet teistä huolehditte, kuten me kaikki, hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta, että tämä leikkauspolitiikka, budjettien leikkaaminen, koskeeko se liian kovasti hyvinvointiyhteiskuntaa? Meidän tulkintamme hyvinvointiyhteiskunnasta on se, että ensinnäkin täytyy olla kilpailukykyisiä, jotta voimme ansaita tarpeeksi rahaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Toisinpäin sanottuna hyvinvointiyhteiskunta on ehto tasaveroisille mahdollisuuksille kaikille. Minun maani on niin riippuvainen ulkoisesta ulkomaankaupasta. Melkein 50 prosenttia tuloista tulee ulkomaankaupasta. Ja se tarkoittaa, että jotta voitaisiin pitää yllä anteliasta hyvinvointiyhteiskunta, meidän täytyy olla kilpailukykyisiä, ei Pohjoismaissa, Euroopassa, vaan globaalissa mittakaavassa. Koska hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee niin paljon rahaa, että ei meillä ole varaa sitä hoitaa suomalaisten veronmaksajien rahoilla pelkästään. Tarvitaan rahaa ulkopuolelta sen vuoksi kaikki reformit ja kilpailukyky. Ja reformit, joita täytyy tehdä kilpailukyvyn hyväksi, joka yksittäinen vuosi ovat olennaisia, jotta voidaan vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa, joka tarjoaa yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille. Se on yksi syystä, miksi olemme leikkanneet budjetteja ja nostaneet veroja. 3 prosenttia bruttokansantuotteesta viimeisen kolmen vuoden aikana. Olemme tehneet tämän, jotta voimme suojella hyvinvointiyhteiskuntaa. Myöskin yritysverokantaa on vähennetty, jotta voidaan saada parempi kilpailukyky globaalisesti. Meillä on hyvä koulutusjärjestelmä Suomessa. Meillä on hyviä innovaatioita ja olemme investoineet hyvinvointiyhteiskuntaan. Olemme tehneet sitä vuosikymmeniä. Ja nyt siitä halutaan saada näistä omaisuuseristä ikään kuin, kuin kulutus hyvinvointiyhteiskunta halutaan saada nyt tuottua. Finanssikuri on paras tapa pitää, ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Se on maalaisjärkeä, ei mikään teoriajuttu. Sitten muutama kollega mainitsi yhte, velan, yhteisen velan. Minä olen tässä kovin epäröivällä kannalla, koska mielestäni meillä on ollut eurobondeja jo, jos tulokset on nähty. Euron ensimmäisen vuosikymmenen aikana kaikki maat, jotka siihen kuuluivat, saivat rahaa samaan hintaan. Ja tämä on osa ongelmaa tällä hetkellä. Tiedän, että on eri mielipiteitä tästä asiasta, mutta minä en ole niin varma, että yhteinen velka olisi ratkaisu nykyisiin ongelmiimme. Sen lisäksi se tarkoittaisi jonkinlaista perussopimusmuutosta, eli ei pitäisi sekoittaa lyhyen aikavälin haasteita ja ratkaisuja ongelmia pitkän aikavälin ratkaisuihin. Jos olisi eurobondit, ja jos haluamme sellaiset luoda. Minusta se näyttää niin kuin, että olisi uskonto ilman paholaista, vaikka emme pidä markkinavoimista tällä hetkellä. kommentti Mika Pernon ulkopuolelta. Ymmärrän, että tässä tilanteessa monet maat ovat kovassa paineessa markkinoiden puolelta. Ja tällä hetkellä on liiankin kovat painet. Mutta jos sallitaan, että markkinavoivat toistaisivat samat virheet, jotka tehtiin ensimmäisen vuosikymmenen aikana eurossa, niin pitkällä aikavälillä se ei meitä auta. Muuten finanssimarkkinat eivät tee eroa jäsenvaltioiden välillä, eivät tehneet, eikä siinä ole mitään järkeä, koska markkinataloudessa täytyy tietää, että mihin maahan ja yritykseen investoidaan rahat. Ja on erilaisia riskejä. Riskitaso vaihtelee maasta toiseen tai yrityksestä toiseen, joten sen vuoksi kiinnittäisin enemmän huomiota kilpailukykyyn, joka on paras tapa stimuloida taloutta. Konsolidoidaan budjetit, mitä esimerkiksi Portugalia ja Irlanti oikein hyvin tekevät tällä hetkellä, ja nyt jo, voidaan jo nähdä tuloksia, joita on tuloksia. Minä olin vierailulla Portugalissa ja tapasin tavallisia kansalaisia ja sen sen vaikutelman, että monet kansalaiset Portugalissa olivat hyvin lähellä menettää viimeisinkin toivonsa. Ymmärrän sen tilanteen. Se on ehkä vaikein tilanne portugalilaisille ja irlantilaisille, koska maa ja kansalaiset ovat ottaneet jo lääkettä. Kuume on laskenut, mutta sairaus on vielä olemassa. Mutta finanssimarkkinoiden reaktioista tai vientitilastoista Portugalissa voidaan nähdä, tai luvuista voidaan nähdä Portugalissa, että tuloksia on jo. Täytyy vain olla kärsivällinen. En pyydä kärsivällisyyttä tavallisista kansalaisista, koska he kärsivät joka päivä. He kärsivät. Mutta mikä olisi vaihtoehto, jos nämä maat eivät enää konsolidoisi budjettia, mistä he saisivat lainaa? En tiedä, kuka lainaisi, en tiedä ketään. Eli täytyy olla vakaita auttamaan näitä maita. Täytyy varmistaa, että olemme heidän rinnallaan, mutta heidän täytyy tehdä myös oma osansa maiden, jotka ovat ongelmissa, jotta saadaan hyviä tuloksia. So, um, Mr. Speaker, very shortly. Puhemies, vielä lyhyesti. Herra Kalanin kommenttiin. Euro on ollut suuri mahdollisuus eh, Suomelle. Eurojäsenyyden aikana me olemme saaneet kilpailukykyä aikaiseksi. Me olemme kolmantena maailman listalla tällä hetkellä, nousseet 30 paikkaa listalla. Ja me olemme joka päivä taistelleet tämän paikan puolesta. Olemme parantaneet myöskin ulkomaankauppaa. Se on vahvistunut meidän hyvinvointiyhteiskuntaamme. Ja olemme hyvin pitkälti samaa sen kanssa, mitä herra Verhofstadt totesi täällä euron tärkeydestä. En näe mitään syytä, että sen puolesta euro kaatuisi. Se ei auttaisi meitä yhtään. Meidän pitää vain korjata virheet ja heikkoudet, joita meillä on yhteisessä valutassamme. Ja me olemme periaatteessa tehneet jo paljon tämän eteen ja uskon, että parin vuoden jälkeen euroalue ja Eurooppa kokonaisuudessaan on vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Sitten federalismista kysyttiin myös parissakin kysymyksessä. Pyrin puhumaan tämän faktoilla ja asioilla, enkä pyri nostamaan keskustelua abstraktille tasolle, kuten federalismi. Jos joku täällä kysyy, että tuenko federalismia vai en, USA-tyyppistä vai Saksan tyyppistä federalismia vai UK-tyyppistä federalismia, minkä tyyppistä federalismista on kyse, mistä tässä puhutaan. Ja jo puheessani aikaisemmin pyrin arvioida sitä, mitä meidän pitäisi tehdä Euroopan puolesta, jotta tekisimme sitä kilpailukykyisemmän, vahvemman ja yhtenäisemmän. Katsotaan tämä keskustelu asioiden avulla, mitä meillä on edessämme, mihin me olemme tyytyväisiä, mitkä ovat suurimmat haasteet tulevaisuudessa. Finanssitransaktiovero, ymmärrän kyllä tämän asian periaatteessa ei mitään vastaan, mutta jos me olisimme hyväksyneet sen Suomessa ja tietäen, että Ruotsi tai Viro ei koskaan liity siihen, niin me olisimme menettäneet kyllä paljon rahaa tässä. Niin se olisi haitanut meidän omaa talouttamme, joten en halunnut tehdä tätä. Veron kierto. Hyvä, että Euroopan parlamentin edustajat ovat aktiivisesti taistelemassa veronkiertoa vastaan – koska se on markkinatalouden syöpä. Emme voi sallia sitä tilannetta syntyvän, joka on ollut täällä jo pitkän aikaa voimalla. Tietenkin pitää tehdä Euroopasta kilpailukykyisempiä, se, se tarkoittaa myöskin ratkaisuja veronkierrolle. Ja hyvä, että komissio on ollut näin aktiivinen tässä asiassa. Olen myöskin tyytyväinen, että parlamentti on ollut aktiivinen asian suhteen. Riippumatta siitä, mitä viestejä me lähetämme täällä, mutta varmaankin kaikki olemme sitä mieltä, että tarvitaan reilua ja avointa taloutta. Se on paras tapa luoda hyvinvointia kansalaisille. Kiitoksia keskustelusta. Kiitoksia, pääministeri Katainen. Näin keskustelu on päättynyt ja meillä on seuraavaksi äänestykset vuorossa kollega Vidal vetää nämä äänestykset läpi. Missä hän on?